Chairman. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, on suuri kunnia puhua täällä tänään. Tämän päivän dynaaminen yhteiskunta vaatii yhä enemmän liikkuvuutta ja tietoisuutta. Tämä tekee liikennealasta erittäin tärkeän selkärangan elämillemme. Tämä ajaa kasvua ja luo työpaikkoja. Kun valmistaudun tämän päivän kuulemiseen, huomasin, että liikenneala otetaan tietyllä tavalla itsenä, itsenäänselvyytenä. Haluaisin sanoa, että sitä aliarvioidaan Euroopassa. Sitä usein pidetään ongelmana eikä ratkaisuna ja kasvun luojana. Minä tulen tekemään parhaani, jotta voisin muuttaa tämän tyyppisen asenteen. Tekemällä yhteistyötä teidän kanssanne, Euroopan parlamentin kanssa, jotta voisimme antaa liikennealalle sen ansaitsevan tärkeyden. Te olette jo tietoisia tästä asiasta, tiedän, sillä te olette äänestäneet, jotta voisimme kolminkertaistaa infrastruktuurirahoituksen nykyisellä talousarviokaudella. Minä tunnistan täysin sen minkälainen sitoumus meillä edessämme on. Ja toivottavasti te huomaatte, että minä intohimoisesti haluan tätä elintärkeää sektoria tukea. Aloittaakseni haluan mainita, että liikealan täytyy olla ympäristöystävällinen, kilpailukykyinen ja myöskin mukaan ottava. Me emme saa unohtaa, että liikenteessä on lopultakin kysymys ihmisistä, matkustavasta, väestöstä, työläisistä, teistä ja minusta. Komission valittu puheenjohtaja Juncker on tehnyt selväksi, että Euroopan komissio tulee keskittymään tarpeeseen luoda kasvua, työpaikkoja ja sosiaalista tasapuolisuutta. Meidän täytyy pitää mielessämme nämä seikat aina. Meidän täytyy ottaa ne mukaan kaikkiin liikennepolitiikan ulottuvuuksiin. Kaiken, mitä me teemme, tulee luoda lisäarvoa taloudellista, yhteiskunnallista ja ympäristöllistä lisäarvoa. Aikaisempi työni on tarjonnut minulle hyvin paljon kokemusta siitä, kuinka tärkeitä verkostot ovat, kun me luomme asiakkaiden ja alueiden kanssa verkostoja. Logistiikka on aina äärimmäisen tärkeä osa tätä työtä nopeat, sujuvat jakelukasvut ovat meidän modernin elämämme avainkysymyksiä. Kuitenkin jokainen, joka on ollut työssä mukana, kuten minä itse olen ollut innovaatioissa mukana, tietää, että tämä toimii kaikkein parhaiten, kun meillä on korkealaatuista hyvää infrastruktuuria tukemassa toimintaa. Liikennealan kohdalla infrastruktuurin pitäisi olla integroitua ja teknisesti yhteen sopivaa kaikilla aloilla, joita ihmiset käyttävät sekä raideliikenteessä, ilmaliikenteessä että meri- ja vesiliikenteessä. Tämän lisäksi me tarvitsemme innovatiivisia bisnesmalleja. Minä tulen tukemaan Euroopassa tätä integroitua järjestelmien ajamista. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että Euroopan laajuinen liikenneverkisto muuttuu todellisuudeksi. Meidän tulee rakentaa niitä linkkejä, jotka puuttuvat ja poistaa pullonkauloja. Tämä on hyvin tärkeää tässä työssä. Lupaan, että minä tulen ajamaan näitä asioita eteenpäin. Lupaan myöskin, että jos minut nimitetään toimeen, niin tulen johtamaan työtä, että löytäisimme parhaat mahdolliset integroidut kukoistuvat eurooppalaiset liikennemarkkinat. Aikaisemmassa elämässäni bisnesalalla asiantuntijana olen havainnut, että liikenneala on erittäin riippuvainen uudesta teknologiasta, erityisesti IT-alasta. Kun haluamme kunnioittaa korkeita standardeja. Jos IT-välineitä käytetään oikein, ne voivat viedä meidät eteenpäin. Voisin mainita muutamia projekteja. ICOL-järjestelmä, River-informaatiojärjestelmä, Euroopan rautatien liikenteen hallintojärjestelmä. Nämä liikenneverkostot ovat ja tulevat tulevaisuudessakin olemaan politiikkamme keskiössä. Ne takaavat sujuvia palveluja ihmisille ja rahdinkuljetukselle. Tämä on erittäin tärkeää. Infrastruktuuri on kasvulle välttämätöntä ja nämä asiat ovat Euroopan talouden elpymiselle äärimmäisen tärkeitä. Jos minut vahvistetaan komission jäseneksi, minä tulen käyttämään kokemustani, sitoumustani ja tahtoani, jotta voisin vahvistaa sen, että liikennealalla voimme synnyttää työpaikkoja ja kasvua ja myöskin tukea Euroopan vihreää agendaa. Voisin nyt mennä niihin periaatteisiin, jotka tulevat ohjaamaan toimintaani tulevina viitenä vuotena. Aloittaisin korostamalla sitä, kuinka tärkeää on että liikennemuodot ovat yhteen toimivia, yhteen sopivia. Toivon, että tulevaisuuden liikenne on yhteydessä kaikilla tasoilla. Jotta saisimme tämän toteutettua, meidän täytyy tarkastella tapoja tukea integroituja reittijärjestelmiä, lippujärjestelmiä ja todellisia hiilidioksidin päästömittausjärjestelmiä. Meidän täytyy myöskin ratkaista kysymyksiä, jotka liittyvät tietosuoja ongelmiin. Me tarvitsemme niin kutsuttua teknologia tukea, johon liittyy yksityisen julkisen sektorin investointi niin monilla liikennesektorin osilla kuin mahdollista. Jos minut nimittäin minä tulen ottamaan kaikki tahot mukaan tähän työhön, kaupungit, suuret yritykset, pk-yritykset, startup-yritykset, julkisen palvelujen tarjoajat, ja jäsenmaat. Kaupungit ja urbaanialueet ovat hyvä koekenttä. Esimerkiksi oma kaupunkini Ljubljana, siellä on viisi hybridibussia ja 50 metanilla käymää busseja. Tämä on Euroopan unionin Civitas-projektin ansiota. Nyt kaupungit voivat tarjota puhtaampia, luotettavimpia liikenne- järjestelmiä. Tässä Smart Cities-aloite on hyvin tärkeässä roolissa. Minä tulen tekemään tästä toiminnasta lippulaivahankkeen tulevina viitenä vuotena. On erittäin tärkeää, että me saamme kaiken mahdollisen kuljetus- ja liike- ja IT alojen mahdollisuuksista käytettyä, jotta voisimme parantaa Euroopan urbaania ympäristöä. Mutta haluaisin myöskin korostaa sitä, että älykkäät kaupungit eivät ole vain teknologiakysymys. Kyseessä on myöskin sosiaalinen innovointi. Tämän vuoksi monien eri tahojen yhteistyötä tarvitaan, jotta voisimme tarttua mahdollisuuksiin ja lähteä oikeille raiteille. Tulevaisuudessa älykkäät liikenne- järjestelmät, ITS-järjestelmät tulee olemaan tärkeässä roolissa. Niissä on suurta potentiaalia turvallisten älykkäiden ajoneuvojen ja infrastruktuurin alalla. Ne myöskin tarjoavat suurta ympäristöllistä etua. Ne onnistuvat välttämään tarpeettomia matkoja ja ajoneuvojen tyhjää käyttöä ja voivat vähentää päästöjä, kun toiminta mahdollisimman tehokasta. Kuten eh, Jean-Claude Juncker on maininnut, on erittäin tärkeää, että me tulemme vahvistamaan sekä uudistuvien että vaihtoehtoisten energialähteiden käyttöä. Liikenneala on erittäin tärkeässä roolissa tässä, sillä Eurooppa on yhä liian riippuvainen öljystä energialähteenä tällä alalla. Me emme saa unohtaa sitä, että on erittäin tärkeää, että Euroopan unionin täytyy tavoittaa eh, kasvihuonekaasujen leikkaustavoitteensa. Ja tässä minä tulin olemaan mukana tukemaan eurooppalaisessa projektissa, jota komission varapuheenjohtaja Shevkovic tulee johtamaan. Vaihtoehtoiset polttoaineet ovat nyt Euroopan unionin liikennepolitiikan keskiössä vahvasti. Haasteenamme on saada tämä toiminta kunnolla käyntiin myöskin kentällä. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy varmistaa, että riittävästi sopivaa infrastruktuuria rakennetaan, jotta voimme luoda olosuhteet näiden energiamuotojen käytölle, jotta ne voivat olla mukana käyttämässä tulevaisuutta, mutta me emme saa unohtaa teknologian tärkeää roolia näiden päämäärien tavoittamisessa. Hyvät jäsenet, eräs asia, jonka olen oppinut menneisyydestä, on se, että liikenneinfrastruktuuri innovoinnin tekemättä jättämisellä on erittäin pitkällisiä vakavia seurauksia. Me emme voi kuvitella, että liikennepalvelut aina ovat olemassa, ellemme me niitä ylläpidä. Euroopan unionissa julkiset investoinnit ovat laskeneet 1970-luvulta lähtien sekä huolto että infrastruktuuri, innova, innova, investointi on laskenut. Meidän täytyy puuttua tähän asiaan ja minä olen sitoutunut tähän työhön. Minä tulen varmistamaan sen, että saamme integroitua kaikki eri liikennealat. Periaatteenamme on se, että infrastruktuurikulut tulee kattaa maksuilla niiltä, jotka käyttävät näitä palveluja. Tämä tulee auttamaan meitä luomaan vihreitä liikenne järjestelmiä. Ellemme me investoi, me tulemme menettämään globaalin kilpailu, kilpailuetumme. Meidän täytyy käyttää investointeja niin, että keskitymme avaininfrastruktuuriin. Näin voimme auttaa työpaikkojen syntymisessä, tukea kasvua ja kilpailukykyä tällä hetkellä, jona Eurooppa tarvitsee tätä kipeästi. 300 miljardia investointeja komission puheenjohtaja Junckerin ohjelmassa tulevat tukemaan tässä työpaikkojen luomisessa ja suotuisten olosuhteiden syntymisessä. Luonnollisesti meidän täytyy käyttää myöskin niitä välineitä, jotka ovat jo olemassa, kuten verkkojen Eurooppa-välinettä. Meidän täytyy löytää myöskin kansallisia ja alueellisia rahoituksia eurooppalaisista rakenne- ja investointirahastoista. Hyvät jäsenet, jos minun pitäisi tehdä yhteenveto tulevaisuuden agendastani se olisi yksi sana, ihmiset. Meidän täytyy tunnistaa sosiaaliset kysymykset ja liikenteen vaikutus työvoimaan, työntekijöihin, heidän terveyteensä, heidän turvallisuutensa ja heidän elämänsä tasapainoon. Toimintalaisuuden tulee olla reilut niille, jotka tekevät töitä liikennealalla. Liikennesektori on kokonaisuudessaan vanheneva sektori, erityisesti maa liikennesektori. Ja meillä on siellä melkoisen vähän naistyöntekijöitä. Me haluamme välttää sen, että meillä syntyy pätevyyspuutetta ja meidän täytyy siis tehdä tästä sektorista houkuttelua myöskin nuorille. Minä tulen tarkastelemaan, minkälaisia Euroopan laajuisia toimia voisimme tehdä, jotta voisimme parantaa uuramahdollisuuksia tällä alalla ja myöskin tukea laadukkaita työpaikkoja liikennesektorilla. Haluaisin selkeästi mainita seuraavaa. Minä vastustan sosiaalista polkumyyntiä hyvin vahvasti. Sosiaalisten olosuhteiden tasapuolisuus ja sisämarkkinoiden tasapuolisuus on äärimmäisen tärkeää. Viimeiseksi haluaisin sanoa muutaman sanasen liittyen sisämarkkinoihin. Tämä on se mistä Euroopan unionissa on lopultakin kyse. Tämä on suuri saavutus yrityksille. Se on moottori, joka luo työpaikkoja ja kasvua ja joka tulee auttamaan talouden hiljattaisessa elpymisessä mutta on myöskin elintärkeää, että me poistamme yhä olemassa olevia teknisiä ja hallinnollisia esteitä, jotta voisimme varmistaa sen, että liikennepalvelut toimivat koko Euroopan unionin alueella sujuvasti ilman kansallisia esteitä. Tämän vuoksi minä haluan tehdä töitä aktiivisesti teidän kanssanne ja neuvoston kanssa, jotta voisimme nopeasti saada hyväksyttyä yhtenäisen Euroopan ilmatilan ja neljännen rautatiepaketin. Hyvä puheenjohtaja, hyvät jäsenet, minä tulen olemaan avoin komission jäsen ehdokas joka on sitoutunut ratkomaan ongelmia yhdessä. Me teemme tämän meidän vuoksemme, ihmisten vuoksi, jotta voisimme parantaa ihmisten elämää. Voin vain toivoa, että te kuulette tämän viestin. Kiitoksia olen valmis kysymyksiin vastaamaan. Kiitos.